järjestöt käyttäisivät olemassa olevia verkostoja yhteis, yhte, eh, yhteyksien luomiseksi toistensa kanssa ja eri alueiden välillä. Kiitoksia komissaari. Nyt sitten keskustelu on päättynyt ja äänestys eh, käydään kello 12 huomenna. L'ordine del giorno. Ja esityslistalla on seuraavaksi edustaja Marineskun mietintö koskien eurooppalaista rahoitusta ydinvoimaloiden käytöstä poiston suhteen uusissa jäsenvaltioissa. Ja annan nyt neljän minuutin puheenvuoron esittelijä Marineskulle. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Arvoisa komission jäsen, kolme ehdokasmaata, Liettua, Slovakia ja Bulgaria aikoinaan öö, saivat sen ehdon, että niiden piti sulkea ähm, ydinvoimalat, jotka olivat vanhentuneet. Tämä oli sitten neuvottelussa annettu e, liittymisneuvottelussa annettu ehto ja lisäksi äh, EU tuki jo ennen liittymistä näiden voimaloiden sulkemista. Siellä oli äh, erilaisia toimia, jotka liittyvät sulkemisen valmisteluihin, käytöstä poistamiseen, jätteiden jälkikäsittelyyn ja erilaisia uudelleenstrukturointeja, jotka liittyivät myös modernisointiin. Lisäksi tukea annettiin myös sosiaalisiin seurauksiin, toisin sanoen henkilöstön tukemiseen sen jälkeen, kun sulkeminen oli suoritettu. Lisäksi piti asettaa katto tietyille toimille, jotka liittyivät mm, sulkemisen jälkeiseen aikaan ja EU on antanut hyvin merkittäviä summia, 2,8 miljardia euroa näihin toimiin. Ja nyt tämä arviointikertomus, jonka komissio ja tuomio, tilintarkastustuomioistuin ovat tehneet, selventävät joitakin seikkoja. Jos näitä rahastoja on käytetty näiden sulkemisten turvallisuuden takaamiseksi, ja jotta jätteet on voitu käsitellä turvallisella tavalla, ja jos on ollut näiden E3-ohjelman välillä tehtyjä yhteistoimia, niin silloin on pyritty valmistelemaan toimia etukäteen, jotta on voitu vähentää kuluja. On myös pyritty katsomaan, onko voitu näihin mainittuihin toimiin lisätä vielä uusia toimia, ja jos näin on ollut, silloin on lisätty määrärahoja. Ja on tärkeää, että edelleen jatketaan näiden toimien rahoittamista eurooppalaisista rahastoista käsin. Kiitos. Selvä, kiitoksia. Aloitetaan sitten Catch the Eye-osuus. Edustaja Nikolasik ensin. Grazie, signora presidenta. Kiitoksia, rouva puhemies. Jadrových reaktorov v troch kandidátskych krajinách Európskej únie. Kiitos. Sul, näiden ydinvoimaloiden sulkeminen kolmis, kolmessa maassa esti kansallisten rahastojen perustamisen, joilla kustannukset piti kattaa. Tutkimukset näyttävät kuitenkin, että kustannukset ovat nyt ylittäneet tuet ja ne ovat ylittäneet myös arviot, vaikka sulkeminen on vasta alkuvaiheessa. Tätä prosessia täytyy jatkaa vielä sen jälkeenkin, kun rahoitusnäkymät päättyvät vuonna 2013. Siksi onkin tarpeellista, että määrä rahoja lisätään. Kiitos. Grazie la parola al... Kiitoksia ja edustaja Tsikau. Mulțumesc, doamna președinte. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Euroopan unionissa on 143 ydinvoimalaa ja maaliskuussa 2010 ydinvoima oli 28 prosenttia energiakirjosta, jota Eurooppa käyttää. Tämä on todettu tilastoista. Ja nyt Japanin esimerkki on osoittanut sen, että ydinvoimalat voivat sisältää hyvin suuren vaaran. Ja nyt se, mitä Euroopan unioni on tehnyt Liettuan, Slovakian ja Bulgarian ydinvoimaloiden osalta, on ollut hyvä asia. Ei pidä viivästyttää näiden ydinvoimaloiden sulkemista, koska vaara on ympäristölle ja ihmisille niin suuri. Komission pitäisi antaa kertomus tästä aiheesta ja ottaa huomioon EUn interventiot ja antaa myös tuleville sulkemisille tätä kautta viitteitä. Balchitis. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Balchitis. Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisarė, norėčiau pasveikinti savo kolegą. Kiitoksia, puhemies. Rouva komissari, haluaisin onnitella kollegaani ja kiittää häntä hyvästä yhteistyöstä ja valmistelusta tämän mietinnön suhteen. Liittyessään EU-hun nämä kolme jäsenvaltiota sitoutuvat monipuolisiin sitoumuksiin ilman, että asianmukaista rahoituskapasiteettia oli ja senpä takia rahoitustukea EU-sta käsin päätettiin tarjota ydinlaitosten sulkemiseksi ja myöskin sen eteen, että saataisiin lievennettyä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia näiden sulkemisen johdosta koituvia siis. Jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet kantamaan näitä kuluja täysimääräisesti ja sen takia uskomme, että komissiota pitäisi jäsenvaltioiden taholta informoida ajoissa ja selkeämmin silloin, kun varat eivät riitä ja informoida komissiota myöskin siitä, minkälaiset vaikutukset ydinlaitosten sulkemisella on esimerkiksi työpaikkatilanteeseen. Ja sitten edustaja Ferreira. Kiitoksia rouva puhemies Käytännössä katsoen puolet jäsenmaista on sellaisia, että niissä on ydinvoimaloita. Ne ovat iältään hyvin vanhoja ja siksi on välttämätöntä, että jotkut reaktoreista suljetaan turvallisuuden vuoksi ja ihmisten hengen suojaamiseksi. Uusissa jäsenmaissa se seikka, että useat yksiköt on jo suljettu, on aivan normaalia, että sitten näissä tilanteissa voidaan saada EU-sta tukea, jotta tämä sulkeminen tapahtuu turvallisesti. Mutta jätteiden käsittely, varastointi ja vaarallisten aineiden jälkikäsittely, kaikki tämä totta kai täytyy tehdä siten, että otetaan huomioon kestävyys – Kuten mietinnössä sanotaan, on otettava huomioon myös yhteiskunnalliset vaikutukset, jotka näillä sulkemisilla on ennen sulkemista, sulkemisen aikana ja sulkemisen jälkeen. Tämä täytyy ottaa huomioon myös työntekijöiden turvallisuus näiden prosessien aikana. Un minuto, prego. Ja sitten edustaja Paska, yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies použitých na vyradenie jadrových reaktorov sovietskeho typu z prevádzky v jaslovských bohuniciach po havárii v černobyle Slovakian tasavallassa on korjattu ydinvoimaloita. Ranskalaiset ja saksalaiset yritykset olivat tässä tukemassa. Ja nyt on Toronto ydinvoimalaa voitaisiin käyttää vielä yli 30 vuotta, mutta kuitenkin Slovakiassa suostuttiin siihen, että itse suljettaisiin aikaisemmin kuin suunniteltua. Me olemme tässä yrittäneet myös kompensoida Slovakian menetyksiä. Grazie. La parola al commissario Reding, prego. Ja seuraava puhuja. Komissaari siis Olemme iloisia oma mietinnöstä, joka koskee eu rahoitusta, sen tehokkuutta ja vaikuttavuutta ydinvoimaloiden käytöstä poistossa. Tehän tiedätte, että ydinturvallisuus on ja tulee olemaan aivan ehdoton prioriteetti Euroopan unionille ja siksi komissio pitää erityisen tärkeänä ponnistuksia helpottaa ydinreaktoreiden käytöstä poistamista niiden osalta, jotka, joita ei katsota mahdollisiksi päivittää turvallisuusmääräysten mukaisiksi. Täytyy sanoa, että mietinnössä ilmaistuista asioista olemme samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden täytyy toimittaa yksityiskohtaiset käytöstä poistosuunnitelmat sekä vakaat pitkäaikaiset rahoitussuunnitelmat. Me katsomme, että varat allokoidaan enimmäkseen komission aktiviteeteille. Komissiolla on tärkeä rooli seurata näiden varojen asianmukaista käyttöä. Komissio uskoo, että on sovellettava tiukasti saastuttaja maksaa periaatetta, joten olemme parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että ydinvoimalaitosten käyttäjien vastuulla on varmistaa että komission rahat allokoidaan jo kohteisiinsa ydinvoimalan elinkaaren aikana. Käytöstä poisto täytyy tapahtua mahdollisimman turvallisesti ja käytöstä poisto varojen vakaa hallinnointi on keskeisessä asemassa tässä. Ja tässä on keskityttävä myöskin EU-rahoituksen tehokkuuteen ja vaikutukseen, vaikuttavuuteen käytössä poistossa. Komissio haluaisi nähdä, että mietinnön useissa osissa tunnustetaan, että päätavoitteena EU-rahoituksella oli ennen kaikkea varmistaa, että reaktoriyksiköt suljettaisiin ja pysyisivät suljettuna ydinturvallisuuden nimissä. Uskomme, että tämä tavoite tai tämän tavoitteen saavuttaminen on se keskeinen seikka, joka on otettava huomioon, kun arvioidaan rahoituksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Komissio haluaa selventää, että EUn tuen tarkoitus ei ollut koskaan kattaa täysin käytössä poistoa eikä myöskään kompensoida kaikkia taloudellisia seurauksia. Tuen tarkoituksena oli vain myötä vaikuttaa käytöstä poiston tai varhaisen käytössä poiston vaikutuksia. Jäsenvaltiot ovat täysin vastuussa käytössä poistosta ja yksityiskohtaisen suunnitelman toimittaminen kuuluu myöskin sen velvoitteisiin sekä aikataulujen laatimisen ja myöskin, myöskin rahoitussuunnitelman ja kulusuunnitelman laatiminen kuuluu ja sen valtion velvoitteisiin. Pyydämme saada kiittää parlamentin tarjoamaa keskustelua ja mietintöä tästä aiheesta, joka Fukushiman valossa on nyt entistäkin ajankohtaisemmin. Tur- ydinturvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia. Teidän mietintönne myötä vaikuttaa arvokkaalla tavalla siihen keskusteluun, mitä komissio tulee käymään näiden kolmen jäsenvaltion kanssa arvioidakseen mahdollista tulevaa eu tukea 2013 vuoden jälkeen. Kiitoksia. Kiitoksia komissaarille. Keskustelu päättyy ja äänestys järjestetään kello 12 huomenna. Ora, l'ordine del... Ja seuraavaksi siirrymme vielä eh, edustaja Arefin mietintöön, joka koskee Euroopan unionin kansainvälistä sijoituspolitiikkaa.